Julistan 12. joulukuuta keskeytetyn täysistuntokauden jälleen käynnistetyksi. Edellisen täysistunnon pöytäkirjat ovat saatavilla. Onko pöytäkirjan liittyen huomautuksia?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 eräs asia, jonka otan uudelleen tässä esille, on se, että viime viikkoina ja kuukausina äärimmäiset sääilmiöt ovat koetelleet useita eurooppalaisia. Valtavia tulvia on ollut, kokonaisia rannikkokaistaleita on jäänyt tulvaveden alle ja niin edelleen. Tästä asiasta näin ovat poliittiset ryhmät päättäneet keskustellaan perusteellisesti helmikuun täysistunnossa. Ja Euroopan parlamentin nimissä välitän säilmiöistä kärsineille syvimmät solidaarisuuden osoituksemme ja me pyrimme auttamaan mahdollisimman nopeasti ja epäbyrokraattisesti. Sitten 22. tammikuussa Tammikuuta YK johdolla Genevessä järjestetään toinen konferenssi Syyrian tulevaisuudesta. Tämä pitkään odotettu kokous kokoaa yhteen Syyrian hallituksen edustajat, opposition edustajat ja kaikki kansainväliset, kansainvälisen yhteisön asianosaiset jäsenet, jotta saataisiin ratkaisu Syyrian kriisiin ja voitaisiin päättää siirtymäkauden hallituksesta. Syyrian vaikea tilanne äh, hankaloittaa konferenssin järjestämistä, mutta tämä konferenssi on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan. EU on vaatinut kaikilta asianosaisilta, että konferenssia ei enää lykätä, vaan että se todella pidetään tuolloin. Ja Euroopan parlamentti aikoo jatkaa tarkkaavaisesti Syyrian sisällissodan etenemistä ja tilannetta siellä maa, siinä maassa ja pyrimme kaikin tavoin löytämään ratkaisun tähän konfliktiin. Äh, olen saanut tiedon siitä, että kollega Brock on saanut henkilökohtaisen tai hän, häntä kohtaan on hyökätty Romaniasta käsin ja että Brock olisi tässä nyt jotenkin natsimielisesti ottanut kantaa tähän romanialaisten maahanmuuttoon. Ja minä henkilökohtaisesti aion ratkaista tämän asian ja, ja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 on valittu korvaamaan herra Dan Jörgensen, joka on valittu Tanskassa ministeriksi 13.12. lukien. Ja sitten Puolasta on saatu tieto, että 17. joulukuuta tehdään seuraavat muutokset. Sibnir Zaleski korvaa rouva Lena Kolarska-Bobinskan ja herra Tadeus Edvard Ross korvaa herra Rafal Tratskovskin. Ja ja tässä sitten noudatetaan parlamentin työjärjestyksen artikla 7.1 ja sen artikla 4 kappaletta 1. Ja näin ollen herra Klaus Larsen Jensen äh, tulee parlamentin jäseneksi 13.12.2013 lukien ja nämä äsken mainitut puolalaiset herrat sitten 17.12. lukien äh, työjärjestyksen kolmannen artiklan kappaleen kaksi mainitsemalla edellytyksellä, että, että nämä henkilöt voivat harjoittaa oikeuksiaan täysimääräisesti ja sillä edellytyksellä, että etukäteen toimittavat ilmoituksen siitä, että eivät harjoita mitään tointa, joka on ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen toiminnan kanssa. Ja sitten herra Godfrey Bloom lähtee, ryhmästä, lähtee EFD-ryhmästä e ja siirtyy sitoutumattomin yhdeksäs ensimmäistä alkaen. Ja sitten äh, poliittiset ryhmät EPP, SD ja Vihreät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 muutosehdotuksia. Olkaa hyvä, oliko teillä jotakin sanottavaa työjärjesty- anteeksi, esityslistasta? Kiitos puhemies. Ei työjärjestykseen, mutta koska tässä on ilmoituksia esitetty, haluaisin sanoa seuraavaa. Nyt puhuja keskeytetään. Anteeksi, odottakaa